olemme saaneet seitsemän päätösmaan luonnosta tästä asiasta. Äänestä tapahtuu välittömästi keskustelun päätyttyä. Näin päättyy tämä keskustelu ja siirrymme seuraavaan keskusteluun, joka esityslistalla on. Se on Saudi-Arabia, Raif Badawin tapaus. Nyt antaisin puheenvuoron ensimmäiseksi Rova Lochbielerille yhdeksi minuutiksi. Se, että Padavin äh, julkinen kiduttaminen syistä on lykätty useaan otteeseen osoittaa yhtä asiaa. Ensinnäkin se, miten äh, hirvittäviä vaikutuksia on ensimmäisellä 50 iskulla. On vaikea kuvitella, että 950 lisäiskua tulee aiheuttamaan vielä vakavampia ongelmia. Kansainvälinen huomio, joka kiinnittää Rabbadavin tapauksiin, ei saa heikentyä. Siksi meidän päätösosmo on tärkeä. Siinä vaaditaan, että Rabbadawi vapautetaan ehdotta ja hän ei ole mikään yksittäistapaus. Lukuisat blokkerit, ihmisoikeusaktivistit Saudi-Arabiassa ovat pidätettyinä. Vapaa ilmaisu, vapaa oikeus on asia, jota rikotaan jatkuvasti. Voin vuosi sitten Rahim Abu Al-Qadir tuli Saudi-Arabian henkilön on tuomittu 15 vuodeksi äh, vankilaan. On tärkeää tehdä lista kaikista poliittisista keskusvangituista ja että tämä lista otetaan esille kaikissa keskusteluissa Saudi-Arabian hallinnan kanssa järjestelmällisesti. Kiitos. Domnul... Äh, Kiitos. Herra Dimesmaker. Saudi-Arabia. Kiitos puhemies. Saudi-Arabia, hyvät kollegat, on maa, joka haluaa näkyvyyttä diplomaattisesti. Vuoteen 2016 se on YK on ihmisoikeusneuvostossa ja näin tärkeässä osassa globaalissa taistelussa terrorismia vastaan, mutta Saudi-Arabia voi voittaa ainoastaan kieltämällä eksplisiittisesti IS-järjestön toimet. Useit muslimit eivät tunnista itseään näistä ääriliikkeistä, jotka saavat yhä enemmän näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Ensimmäinen askel uudistumisen suuntaan voisi olla se, että annetaan uutta vauhtia keskusteluihin islamista. Tänään öljydollareiden alla näkyy vääristynyt järjestelmä, jossa on rumlisia rangaistuksia pienistä rikoksista ja julkisia mestauksia. Raif Badawi on syytön uhri maassa, joka ulkoisesti haluaa näyttää modernilta, mutta elää sisäisesti keskiaikaa. Toivon, että Eurooppa yhteistoimin voi osoittaa Saudi-Arabialle, että se ei voi olla YK ihmisoikeusneuvostossa ilman, että se toimii omassa maassaan. Raif Badavi ei kuulu vankilaan, vaan keskustelupaneeliin. Pentru un minut și 30. Kiitos, Thank you, President, Commissioner, colleagues. Kiitoksia puhemies, kollegat. Saudi-arabialainen bloginpitäjä Ravi Badawi todettiin lääketieteellisesti kyvyttömäksi ottamaan vastaan tuhatta raipaniskua. Sen jälkeen hän saanut 50, eikä tarvita nyt mitään arvioita jotta voitaisiin vahvistaa se, että tällainen fyysinen rangaistus on barbaarinen. Se on YK on yleisopimusten vastaista, jonka Saudi-Arabiakin on allekirjoittanut. Kun katsotaan Saudi-Arabian laajempia ihmisoikeusrikkomuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin, mutta erityisesti poliittisen järjestelmän kritisoijia naisiin, tämä jäsenyys YK on ihmisoikeusneuvostossa on kyllä farsi. Mutta ikävä kyllä myös täällä Euroopan parlamentissa on vaikea puhua yhdessä ihmisoikeusrikkomuksista Saudi-Arabissa ja kehottaisin kaikkia EPPn jäseniä tukemaan yhteistä päätöslausumaesitystä, jonka muut poliittiset ryhmät ovat laatineet. Nämä räikeät ihmisoikeusrikkomukset on heti tuomittava ja mielestäni nyt on korkea aika miettiä, millaiset suhteet meillä on Saudi-Arabiaan. Tämä ei ole, se ei ole uskottava liittolainen ISISin torjunnassa. Se on vienyt fundamentalisti näkemyksiä muualle, johon tämäkin ideologia perustuu, ja se soveltaa samaa brutaalia väkivaltaa joka päivä, ja me tuomitsemme tämän silloin, kun ISIS toimii samalla tavalla. Kiitos. Rokve domnu Korao. Nyt herra Korao. Grazie, Kiitoksia, puhemies. Raif Badawi, eli bloginpitäjä ja Freezer Liberalsin perustaja, on nyt tuomittu. Ja tämän keskustelun tarkoituksena on se, että kumotaan tämä tuomio ja vapautetaan Raif Badawi. Mutta meidän täytyy miettiä asiaa vähän laajemmin. Eli meidän täytyy miettiä nyt näitä öljyrahoja ja sitä, mikä on suhteemme Saudi-Arabiaan. Kyseessähän on jatkuvia ihmisoikeusrikkomuksia, kansainvälisen oikeuden rikkomuksia. Ja kun ajatellaan sitten maata, joka on yksi länsimaiden liittolainen, niin tässä nyt tulee tekopyhä tilanne, kun puhutaan terrorismin torjunnasta. Millä tavalla voidaan torjua Isiksen toimintaa, kun katsotaan, että ystävämme on maa, jossa annetaan fyysisiä rangaistuksia niille, jotka toimivat toimittajina tai jotka vastustavat hallitusta. Eli näitä asioita meidän pitäisi miettiä. Kiitos, herra Kuuso Permoi. Yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Meidän täytyy ehdottomasti tuomita se, millä tavalla Ralf Badawia on kohdeltu kymmenen vuotta vankeutta ja tuhat raipaniskua vain siksi, että hän on kertonut totuuden ja Arabi- Saudi-Arabiassa on edelleen kuolemanrangaistus ja naisia alistetaan. Ja olen kyllä hämmästynyt länsimaiden asenteesta, kun katsotaan kuninkaan kuolemaa. Merkel ei ole kovin moraalinen, kun puhutaan Kreikasta. Saudi-Arabiassa on toimittu väärällä tavalla ja Cameron oli hyvin surullinen, kun pyhien moskeijojen suojella kuoli ja Barack Obama henkilökohtaisesti esitti surun valittelunsa. Meidän täytyy tuomittaa EUn kaksinaismoralismi, mitä tulee heikkoihin ja sen tekopyhyys myöskin suhteessa muihin vallanpitäjiin. Meidän täytyy torjua islamia, mutta tämä maa tukee fundamentalisti islamisteja. Un minut și 30 de Biden, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies tuomarit, jotka Jedassa tuomitsevat blokkeri Badawin äh, vankilaan ja määräsivät tuhat raipaniskua, eivät varmaankaan arvaneet, mitä he tällä aiheuttaisivat. Tämä oli yksi monista tuomioista kriittisiä Saudi-kansalaisia vastaan, jotka ovat halunneet ilmaista mielipiteensä vapaasti. Tämä kuitenkin sai maailmanlaajuista huomiota ja siitä lähtien koko maailma tietää, että Saudi-Arabiassa on hirvittäviä ruumillisia rangaistuksia, kuten esimerkiksi mestauksia ja raipan, raipojen iskujen antamista. Tämä on samantyyppistä toimintaa, mitä harjoittaa terroristinen järjestö, ja silloin me tuomitsemme sen rikoksena. Hyvät kollegat, me emme saa mitata kahdella eri mittapuulla. Myös valtiossa, jonka kanssa meillä on intensiivistä taloudellista yhteistyötä ja johon meitä yhdistävät tietyt turvallisuusintressit, ei saada soveltaa sellaisia menetelmiä, jotka ovat hirvittävässä ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa. Alueen vakaus ei turvaudu sillä, että käännämme katseemme pois. Vakaus, vapaa vakaus syntyy vain ihmisdemokraattisilla olosuhteilla ja oikeusjärjestelmällä, joka vastaa ihmisoikeusvaatimuksia. Kiitos. Mä olen sininen kortti herra Vaikelilta, hyväksyttekö? spoštovani kolega eh, v svojem Hyvä kollega, puheenvuorossanne mainitsitte myös ongelmat, joita meillä on täällä Euroopan parlamentissa ja koko Euroopan unionin lähestymistavassa ajatellen ihmisoikeuskysymyksiä. On monia maita, joissa ihmisoikeuksia rikotaan Israelissa, Marokossa ja monissa muissa maissa myös. Ja kuitenkin pidämme näitä ystävinä, kumppanimaina. Meillä on monenlaisia sopimuksia sovittuna heidän kanssaan. Eikö nyt olisi korkea aika täällä parlamentissa puhua selkeämmin siitä, mikä on kantamme ihmisoikeuksiin, miten osoitamme tämän sitoumuksen tulevaisuudessa tällaisten maiden osalta erityisesti. Oltavan aivan oikeassa. Ihmisoikeudet sinänsä ovat oma teemansa ja että niitä ei saa yhdistää muihin asioihin, eikä saa olla niin, että poliittinen äh, varovaisuus nousee esille tietyissä tapauksissa, tietyissä tapauksissa taas ei. Ihmisoikeudet ovat poliittisten äh, intressien yläpuolella ja niin täytyy olla myös silloin, kun niistä keskustellaan. Da un minut. Preda, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. EPP pyytää, että Saudi-Arabian viranomaiset kumoavat Badawille määrätyt raipaniskut ja määrää hänelle toisenlaisen tuomion. Sananvapaudesta ei voi rangaista tällä tavalla. EPP ei allekirjoittanut päätösasemaa ja tämä johtuu siitä, että yhteinen päätöslauselma asettaa samalle tasolle ISISin ja Saudi-Arabian samassa kappaleessa. Se on virhe, ja Euroopan parlamentin valtuuskunta huomenna sitten lähettää kollegoita Saudi-Arabian ja on ikävää, että kaksi näistä ehdotuksista EPPstä, jotka liittyvät kirjallisiin tapauksiin, Nadia Savchenko ja sitten toinen, joka liittyy Krimean tatareihin, joita Moskova tällä hetkellä vainoa. Nämä asiat jätettiin huomiotta. Pentru minut. Tunnikelam. Kiitos puhemies. Raif Badavin tapaus ansaitsee paljon huomiota. Kaikkien pitäisi olla huolissaan tästä pitkästä vankeusrangaistuksesta, kun hän katsoi ihmisoikeuskysymyksiä maassaan. Tuhat raipaniskua on päätös, joka vastaa samaan kuin kuolemantuomio. Saudi-Arabia on kuitenkin Turkkikin ratifioinut YK sopimuksen, joka estää tällaisen epäinhimillisen kohtelun. Toivon, että tämän keskustelun kautta saadaan vakuuttava viesti Saudin viranomaisille, jotta raipaniskut tuomiot kumotaan. Huolehditaan siitä, että Raif Badavia kohdellaan inhimillisesti. Samalla pidämme hyvänä sitä, että on lähdetty raportoimaan jo Saudi-Arabiassa. toimin, että uusi kuningas tekee kaikkensa, jotta hän voi suojella yksittäisten kansalaisten oikeuksia ja turvallisuutta. Hauitun minu. Rahauit yksi minuutti. Oh. Kidutus on ihmisoikeusrikkomus. Blogin pitäminen on sananvapautta ja sananvapauksien rajoittaminen on ihmisoikeusrikkomus. Jokainen tuhannesta raipaniskusta on ihmisoikeusrikkomus. Ja meidän täytyy kaikkien tuntea tämä kipu ja meidän täytyy kaikkien toimia. Rolfsvin vaimo sanoi, että hän kärsii niin paljon, että hän ei pysty sitä puhumaan ja hän pystyy ainoastaan puhumaan siitä, kuinka huolissaan hän on lapsistaan. Hän haluaa armahduksen, mutta hän halusi myöskin lähteä maasta perheensä luoksi Euroopan unioni maanantaina sanoi, että yhteistyö Saudi-Arabian kanssa terrorismin torjunnassa etenee, mutta meidän täytyy muistaa, että Saudit ovat kutsuneet Badavia terroristiksi. Jos me teemme yhteistyötä Saudi-Arabian kanssa, niin meidän täytyy varmistaa se, että Badavi vapautetaan. Vapauttakaa Ralf, vapauttakaa Ralf, vapauttakaa Ralf. Minut. Henkel. Hyvät näistä herrat, hyvä puhemies, on viitattu jo siihen, että Badawin tapaus on tyypillinen Saudi-Arabialle. Minä haluaisin pitkäaikaisena Amnesty Internationalin jäsenenä muistuttaa myös siitä, että tämä tapaus on tyypillinen myös ajatellen islamia. Islam, sitä erotetaan usein islamismista, samaan kuin sosialistit erotettaisiin sosialismista tai pääomakapitalismista. Minä voin sanoa teille tänään, että 57 islamilaisesta valtiosta niistä ainakin 54 rikotaan ihmisoikeuksia. Naiset ja tytöt ovat siellä huomattavasti huonomman kohtelun kohteena kuin pojat ja miehet. Useimmat uhrit ovat muslimeja, ja uskonkin, että siksi on oikein, että me kiinnitämme huomiota ihmisoikeusrikkomuksiin kaikissa islamilaisissa maissa täällä parlamentissa. Herra Weidenholz aivan oikein totesi, että meidän ei pitäisi mitata kahdella eri mittapuulla. Domnul Herra Depré, yksi minuutti. Euh, monsieur le Président, Puhemies, hyvät kollegat. Trakista ja sietämätöntä siinä, miten Badavia on kohdeltu, on se, että kyse ei ole yksittäistapauksesta tai virheestä, joka johtuisi jostain virheestä. Traagista ja sietämätöntä on se, että kyse on järjestelmästä, ja tämä järjestelmä on jopa laillinen järjestelmä, jota toteutetaan toimielimissä maassa, jota pidämme liittolaisellamme. Traagista ja sietämätöntä tässä rangaistuksessa on se, ei pelkästään se, kuinka brutaaleja nämä raipaniskut ovat, vaan se, että hän saa nämä raipaniskut Jumalan pilkasta, vaikka hän käytti vain internettiä käydäkseen demokraattista keskustelua. Traagista ja sietämätöntä näissä raipaniskuissa on se, että kun katsotaan tiettyjä Daeshin käytänteitä, joita me pommitamme, ja sitten tiettyjä käytänteitä, joita on Saudi-Arabiassa, ne ovat hyvin samantyyppisiä. Siksi tuen tätä päätöslauselmaa ja pyytäisin, että kaikki kollegat tekevät saman. Kiitos, herra Smith. Yksi minuutti. Thank you, President. Uh, colleague... Kiitos, puhemies. Kollegat. Olisi varmasti hyvä muistaa täällä parlamentissa, että meillä on velvollisuus kansalaisia kohtaan alueilla, valtioissa ja niin edelleen. Ei välttämättä johtavastaan olen Saudi-Arabian ystävä, kasvoin Riadissa ja minulla on hyviä muistoja sieltä maasta. Tämän ystävyyden ja arvojemme takia meidän on pidettävä kiinni arvoistamme ja puhua avoimesti siitä, miten systemaattisesti ihmisoikeuksia tallotaan siellä. Amnesty Scotland on tehnyt hyvää työtä Raif Badavin tapauksen puolesta. Hän on tärkeä siksi, että saudiviranomaiset ovat päättäneet tehdä hänestä tärkeän esimerkin. On aivan oikein, että meidän pitäisi reagoida hänen tilanteeseensa, mutta tapauksia on monia. Tämä päätöslausuma on kaikkia varten Kuten edustaja Hauit oikein sanoi, jos yhteistyöllä on mitään merkitystä, meidän pitää pitää kiinni arvoistamme. Ja minä haluaisin vedota jäsenvaltioihin yhteen sen kuningaskuntaan erityisesti. Jos ajateltaisiin vähän vähemmän asekauppaa ja vähän enemmän arvoja, tämä menisi paremmin. Kiitos. Castaldo. Kiitoksia, puhemies. Kymmenen vuotta vankeutta, tuhat raipaniskua, koska on käynyt demokraattista keskustelua. 15 vuotta juristille, koska hän puolusti ihmisoikeuksia. Millainen oikeusjärjestelmä on se, jossa määrätään raipan iskuja? Tämä on kuoleman tuomio, joka on hidas ja kivulias. Ei mitenkään voida puolustella tätä poliittisesti. Saudi-Arabia on kumppani ja sen pitäisi kuunnella meitä ja ehdottomasti vapauttaa kaikki ne, jotka laittomasti vangittu mielipiteidensä vuosi, vuoksi. Siellä pitää uudistaa oikeusjärjestelmää ja tehdä siitä erilainen. Ja Euroopan parlamentti ei voi olla kameleontti, kun ajatellaan Saudi-Arabiaa, niin kuin monet muutkin ovat todenneet. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia. Me emme voi myydä tai tinkiä periaatteestamme öljyn vuoksi. Jokainen raipanisku varaville on raipanisku meidän omatunnollemme parlamentin jäseninä ja eurooppalaisten edustajina. Me olemme velkaa tämän Raifille, kaikille muille Raifille, jotka ovat pankeina Saudi-Arabiassa. Meidän täytyy käyttää kaikkia välineitä ja kaikkien poliittisten ryhmien täytyy toimia yhdessä tässä asiassa. Herra Fronsalika on istunut sinistä korttia. Uh, is he going to accept? Did he accept that question? Hyväksykö hän kysymyksen? Um, in fact, uh, Mr. Castaldo. Kiitos, kiitos paljon. Edustaja Castaldo, sen jälkeen mitä Pariisissa tapahtui, ajattelen Pariisin terroristi-iskujen Charlie Hebdota vastaan. Saudi edustaja Ranskassa oli tässä mielenosoituksessa, jossa tuettiin Charlie Hebdoa ja haluttiin selkeästi viestiä terrorismia vastaan. Samalla, jos kaikki nämä asiat tapahtuisivat Saudi-Arabiassa, ajatellen lehteä, Charlie Hebdon tapaista lehteä Saudi-Arabiassa, niin siellä olisi rangaistukset Jumalan pilkasta, kuoleman rangaistus, tuhansia raipaniskoja ja niin edelleen. kaukana on alkanut uusi liike. Eikö meidän pitäisi tukea Euroopan parlamentissa tätä Charlie-liikettä? Kollega, sono assolutamente... Kollega, olen täysin samaa mieltä. Meidän ei pidä hyväksyä mitään tekopyhyyttä. Jos haluamme torjua terrorismia, meidän täytyy osoittaa se ja meidän täytyy todellakin tehdä pesäero tällaiseen barbarisuuteen. Mm. Me emme voi noudattaa kaksi standardeja. Ja minun mielestäni je suis hive joka päivä. Domnul eh, Ke- Kelly, yksi minuutti. Puhemies, tämä epäilemättäkin on hyvin ikävä tapaus, koska toisaalta meillä on hyvät suhteet Saudi-Arabian kuningaskuntaan. Ja toisaalta meillä on miksi Twitterin käytön osalta ongelmia. Eli meillä on kuningaskunta, joka vaientaa muita ääniä. Tästä täytyy puhua julkisesti, koska emme voi pidättäytyä tämän asian mainitsemisesta. Me olemme itse asiassa päätymässä siihen, että tämä on niin teosalainen peli. Minusta meidän pitäisi nyt ponnistella kaikin tavoin, jotta voisimme asettaa Saudi-Arabian painostuksen kohteeksi niin, että se lopettaisi barbaariset toimet, joita tällä hetkellä tapahtuu, ja meidän pitäisi vapauttaa Raif Badawi. Kiitos. Valenciano. Kiitos, puhemies. Saudi-Arabia on liittolaismaa, ja Raif Maravi pitäjä 10 vuotta vankeutta, tuhat raivaniskua, kidutusta ja kuolema. Kansainväliset järjestöt pyytävät, että hänet vapautettaisiin. Ja Euroopan parlamentti ei pysty lähettämään yhteistä viestiä, koska kansanpuolue ei halunnut äänestää meidän kanssamme ja allekirjoittaa tätä päätösasmaesitystä. Tämä on vain suolaa varavin haavoihin. Toivottavasti hallitusten ja valtioiden päämiehet, ministerit, suurlähettiläät, diplomaatit ja yritysjohtajat, jotka käyvät Saudi-Arabiassa, puhuvat hetken Badawin tapauksesta. Toivottavasti näissä suurissa salkuissa, jotka ovat täynnä geostrategisia taloudellisia etuja, olisi pieni sija, jotta voitaisiin puhua ihmisoikeuskysymyksistä ja vaatia Badawin vaapamista ja armoa. Jos näin ei tapahdu, niin silloin Euroopan unioni on pysynyt mykkänä. Olemme menettelyssä ilman puhujalistaa. Olemme jäljissä aikataulusta, joten annan puheenvuoron vain kahdelle kollegalle, jotta pystymme saamaan hiukan kurottua tätä viivettä kiinni. Aloitetaan täällä Mark Tarabellalla minuutti. Kiitoksia, kollegat. Tämä keskustelu Saudi-Arabiasta on hyvä hetki miettiä oikeita kysymyksiä. Onko normaalia, että tästä maasta ei juuri koskaan puhuta kirjallisissa asioissa, vaikka näin olisi voitu tehdä monta kertaa? Ensinnäkin blogin pitäjä Raif Badawi, josta nyt tänään puhutaan. Hän sai 10 vuoden tu- vankeustuomion tuhat raipaniskua vain siksi, että hän teki työtään toimittajana. Ja korostaisin nyt kansainvälisen valuuttarahaston johtajan Crystal Gaudin sanoja. Hän sanoi, että Saudi-Arabian kuningas teki paljon naisten hyväksi. No, varmasti hänen viralliset vaimonsa ovat samaa mieltä, samoin kuin se burmalainen, joka mestattiin, tai naiset, jotka ovat vankilassa, koska he kehtasivat ajaa autoa, siis ajaa autoa. Tämä koskee Reichbaravia kaikkia miehiä ja naisia, jotka ovat vain vaatineet oikeuksiaan, ja meidän täytyy ottaa esille nämä rikkomukset. Me emme voi olla Charlie vain yhden haastattelun aikana ja sitten sen jälkeen miettiä vain öljyrahoja ja unohtaa kaikki sananvapauteen ja ihmisoikeuksien liittyvät kysymykset kyynisesti. Lunacek, minuutti. Danke. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä olen iloinen siitä, että meillä on laaja enemmistö, jossa on kuusi ryhmää mukana, jotka vaativat ehdotonta ja välitöntä Raif Badawin vapauttamista. Koska Rappion raipaniskut ovat asteittaista teloittamista ja kymmenen vuoden vankeustuomio vapaasta mielipiteen ilmauksesta on barbaarinen tuomio, jota ei voida hyväksyä. Ja ihmettelen kyllä kovasti, miksi Euroopan kansanpuolue, kun on näin laaja yksimielisyys, kun on tällaista solidisuutta Raifbadawia, ei ole mukana. Miksi? Ovatko teille taloussuhteet ja öljy tärkeämpiä kuin taistelun barbaarisia ihmisoikeusrikkomuksia vastaan? Näin näyttäisi olevan. Tämä massiivinen solidisuuden puute, sitä minä arvostelen ja olen todella iloinen siitä, että me yhdessä onnistuimme saamaan tämän tuloksen aikaan ilman Euroopan kansanpuoletta, joka ei ole vaatimassa sitä, että tuomitaan nämä raipaniskut ja välitön vapauttaminen. Ja vielä yksi lau, lause itävallisesta yhteydestä. Odotamme edelleenkin, että Abdullah-keskus välittömästi vaatii välitön vapauttamista ja selkeästi tuomitsee nämä barbaariset tuomiot. Vapauttakaa Raifadawi nyt. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää teitä siitä, että Euroopan parlamentti kiinnitti huomiota ihmisoikeuksien universaalisuuteen kautta maailman. Saudi-Arabia on tärkeä Euroopan unionin kumppani. Taloudelliset, sosiaaliset, hotelliset taustat ovat tärkeitä, kuten monet Euroopassa me olemme olleet järkyttyneitä rangaistuksesta, joka on asetettu herra Badawille – Saudi-tuomioistuimessa viime vuoden syyskuussa. Ja tästä julkisesta raipaniskusta tammikuun 9. päivä tänä vuonna. Me olemme seuranneet hyvin tarkkaan kehitystä, joka liittyy hänen tapaukseensa, samoin kuin kaiken kaikkiaan ihmisoikeustilannetta Saudi-Arabian kuningaskunnassa. Aivan varmasti herra tuomio ja rangaistuksen laatu ovat todella huolenaiheita Euroopan unionissa. Lisäksi näyttää siltä, että tämä tuomio ei ole millään muotoa suhteellinen. EUn korkean edustajan varapuheenjohtajan Federica Mogherinin puheenvuorossa muistutettiin meidän periaatekannastamme tässä kysymyksessä. Tämä on yksi monista aloitteista, joihin ryhdytään EUn tasolla. EUn ulkosuhdehallinto on jatkuvasti seurannut tätä tapausta EUn lähetystön kautta Riadissa – läheisessä yhteistyössä EUn jäsenvaltioiden kanssa on tehty monia aloitteita Saudi-Arabian viranomaisten suuntaan pääkaupungeista ja alueellisesti. Ensimmäiset 50 raipan iskua 9. tammikuuta ja terveyssyistä. Muita raipaniskuja ei ole toteutettu. Tämä on varmasti myönteistä kehitystä ja voimme todella toivoa, että tuomion täytäntöön panoa ei nähdä. Totta kai jatkuvasti kehotamme saudikumppaneitamme perumaan tämän tuomion. Käsittääksemme voi olla, että tätä Tapausta käsitellään vetomustuomioistuimessa melko pian. Laajemmin me haluamme avointa suorapuheista ihmisoikeusvuoropuhelua Saudi-kumppaneiden kanssa. Meidän on käytettävä tilaisuutta hyväksen, kun laitos oikeus, oikeuslaitosta ollaan muuttamassa tällä hetkellä. Laajemmin mielipiteen vapaus ja julma, epäinhimillinen rangaistus ja kohtelu ovat keskeisiä osia keskusteluissamme. Ja jälleen kerran haluan vakuuttaa teille, että me jatkuvasti seuraamme läheisesti herra Badawin tilannetta ja tuomme esiin EUn huolen sopivia kanavia käyttäen. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Olen saanut se